Eh, Asia on siis Syyrian tilanne. Tarkoitus oli, että komission varapuheenjohtaja, unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkea edustaja olisi ollut paikalla hänen tilallaan, hänen ollessaan estyneenä paikalla on rouva ministeri Lucinda Creighton, joka esittelee asian äh, salille. Ja kuten tiedätte, kuten äh, on todettu, tässä yhteydessä ei käytetä menettelemän puhujalistaa, eikä tässä keskustelussa käytetä myöskään eh, sinisiä kortteja. Joten nyt puheenvuoron aluksi saa ministeri Creighton. Thank you very much, um, Mr. President. Um... Kiitos puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, sallinette päivittää tietoja korkean edustajan vara puheenjohtaja Cathy Ashtonin puolesta Syyrian tilanteen osalta. Olen varma, että me kaikki täällä olemme samaa mieltä siitä, että poliittinen ratkaisu tähän jo kaksi vuotta kestäneeseen Syyrian konfliktiin ei ole vielä näköpiirissämme. Poliittinen prosessi, jota kansainvälinen yhteisö ja EU ovat tukeneet vähin tuloksin, on valitettavasti ollut sellainen, että se ei ole päässyt kovinkaan pitkälle toistaiseksi. Ei ole merkkejä siitä, että Assadin valtakunnaisto olisi taipumassa. Hän on toiminut hyvinkin kiivaasti puheessa, jota ei voida hyväksyä. Monet tukijamme ja Brahimi myös ovat tämän todenneet puheen osalta. EUn virallinen lausunto on yksiselitteinen. Assadille ei ole tulevaisuutta Syyrian poliittisessa tulevaisuudessa. EU on tehnyt jatkuvasti työtä kaikkien kumppaneittensa kanssa monenvälisesti, kahdenvälisesti ja kansainvälisellä tasolla, jotta voitaisiin vastata näihin kiireellisiin kysymyksiin. Poliittiset toimet jatkuvat. Ei tarvitse muistuttaa kaikkesta siitä päivittäisestä diplomaattisesta työstä, joka on käynnissä Brysselissä ja myös pääkaupungissa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Meidän osaltamme olemme kuulleet korkean edustajan lausuntoja Assadin puheen osalta. Eurooppa-neuvosto otti siihen kantaa ja tämä kattaa hyvin pitkälti meidän vastineemme tähän tilanteeseen. Niin ikään on muistettava sanktiojärjestelmä, virallinen tunnustus, jonka olemme antaneet oppositiokoalitiojoukoille legitiimeinä Syyrian kansan edustajina. Me siis tuemme eh, tätä oppositiota ja tuemme myös YK päätöslauselmaa. Me tutkimme myös mahdollisuutta lisäsanktioista, jotta voimme painostaa valtakoneistoa. EU jatkossakin tukee Brahimin toimintaa, hänen sinnikkyytensä käytännön ratkaisun aikaansaamiseksi on saanut kyllä kunnioita osakseen. Me toivomme, että kansainvälinen yhteisö pääsisi lähemmäksi kompromissia niin, että voisimme syrjätä auttaa jatkossa. Eurooppa tekee läheistä yhteistyötä Brahimin kanssa. Hän esittelee tilannetta turvallisuusneuvostossa tammikuun lopussa. Hänet on kutsuttu myös helmikuussa paikalle. EU on onnistunut vahvistamaan toimia, joilla vastataan niihin haasteisiin, joita Syyrian kansa kokee elämässään. Sadat tuhannet pakolaiset virtaavat napurimaihin Syyriasta. Talvi on ollut kova. Myös sisäisesti ihmiset ovat joutuneet lähtemään kotoaan on ollut myös mahdollisia kemiallisten aseiden käyttötapauksia. Eurooppa-neuvosto on antanut ulkoasianneuvostolle tehtäväksi tutkia kaikkia optioita, jonka kautta voidaan oppositiota auttaa ja tarjota siviileille yhä enemmän tukea. Tätä kysymystä käsitellään seuraavassa ulkoasiainministerien ministerien kokouksessa tammikuun lopulla. Vaikkakin rahoitustuki on vain osa ratkaisua, niin toki se auttaa jossain määrin. Edellisen keskustelun jälkeen täällä Euroopan parlamentissa EU on lähestulkoon kaksinkertaistunut kaiken apunsa Syyrian osalta. Yli 500 miljoonaa euroa, joista yli 350 miljoonaa annetaan humanitaariseen apuun, menee pitkän aikavälin tukitoimiin Syyrian pakolaisille, nuorille ja väestölle, jotka erityisesti joutuvat nyt tästä tilanteesta kärsimään. EU rahoittaa myös toimia, jonka tarkoitus on tukea kotoaan, kotinsa jättäneitä henkilöitä ja auttaa yhteisön rakentamista niiden osalta, jotka ovat siirtyneet naapurimaihin. Varmasti tarvitaan paljon lisätyötä. Täytyy miettiä, mitä väyliä kautta apu parhaiten ulottaa pakolaiset ja siirtymään joutuneet henkilöt. Erityisesti kiitän tässä yhteydessä komission jäsenen tekemää työtä, Georgievan tekemää työtä. Valmistaudumme myös jatkoon ja siirtymäkauteen. Tässä vaiheessa tarvitaan rahoitustukea poliittisen siirtymän tukemiseksi ja myös taloudellisen elpymisen tukemiseksi. Myös väestöä pitää tukea. EU valmistautuu myös ennaltaehkäiseviin toimiin, jos kemiallisia aseita käytetään. Toistaiseksi keskitymme eh, uhan rajat ylittäviin elementteihin. Tässä teemme yhteistyötä Syyrian naapureiden Jordanian ja Turkin kanssa. Kun ajatellaan rahoitustoimia, niin me jatkuvasti tuemme monen välisiä toimijoita, kuten YKta, kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, toimijoita ja tuemme myös paikallisia syyrialaisia kansalaisjärjestöjä ja paikallisrakenteita, joilla tuemme oppositiota. Niin kuin tiedätte, EU on yhdessä puheenjohtajana humanitaarisessa foorumissa YKssa ja koordinoi Syyrian ystävät-ryhmän työtä, jolla tuetaan taloudellista elpymistä me parannamme tukiväyliä ja analysoimme tilannetta. EU osallistuu myös avunantajien konferenssiin, jonka YK on pääsihteeri Ban Ki-moon järjesti 30. päivä tammikuuta. Toisaalta me haluamme löytää poliittisen ratkaisun. Emme kuitenkaan unohda Syyrian tragedian inhimillistä ulottuvuutta – Yli 60 000 ihmistä on menettänyt henkensä, 2,5 miljoonaa äh, kotinsa jättänyt ja 500 000 pakolaista. Nämä luvut valitettavasti ovat kasvusuunnassa tälläkin hetkellä. Komission jäsen Georgieva myöhemmin kertoo teille, me teemme väsymättä työtä joka päivä, jotta voimme helpottaa Syyrian kansan kärsimyksiä. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tällainen tragedia ei voi jatkua. Lisätoimin on ryhdyttävä. Jotkut teistä ovat sillä kannalla, että tarvittaisiin sotilaallista tukea opposition tueksi, mutta tällainen vaihtoehto on edelleenkin meitä jakava vaihtoehto ja voisi pahentaa konfliktia. Kaikista ongelmista huolimatta puutteista huolimatta meidän oltava sitoutuneita pysymään tiellämme, reitillämme, tukea Brahimin ponnisteluja, auttaa oppositiota ja väsymättä on vaadittava sitä, että Syyrian johto tunnustaa tilanteensa ja lopettaa väkivallan loppujen lopuksi. Kiitos. Eh, Nyt sitten jatkamme menettelyä niin, että seuraavat puheenvuorot, jotka esittävät eh, esitän eri parlamentin ryhmien puolesta aluksi viisi minuuttia Euroopan kansanpuoliryhmän nimissä. Herra Salafranca. Ministeri, hyvä komission jäsen, hyvät näistä herrat. Se hirviä, hirveät kauhut, Venäjä nyt tällä hetkellä Syyriassa, on jatkuva eilen 90 opiskelijat, jotka opiskelevat Aleppossa – heitä lisättiin niiden joukkoon, jotka ovat kuolleet. Haluan sanoa, että haluan pyrkin esittämään teille saman aikaan hyvät onnitteluni ministerit tätä kautta varten. Tämä draama on tärkeä. 2 miljoonaa 500 000 ihmistä on joutunut siirtymään Syyriasta ja on tapahtunut vaurioita infrastruktuurille ja asunnoille, jotka ovat täysin sietämättömiä. Assad on ajan kysymys, mitä hänelle tulee tapahtumaan, mutta vielä hän ei ole kaatunut. Ja ajattelen Venäjää. Venäjää on alkanut muuttaa asemiaan turvallisuus, turvallisuusneuvostossa. Tähän saakka se on ollut todellinen ongelma. Venäjä täytyy vasta kansainvälisyydessä siitä asenteesta, jonka se on ottanut tässä tilanteessa. Ajattelin yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeriä ja Arabiliiton edustajaa, jotka tapasivat Genevessä, jossa olivat mukana myöskin paikalla eri edustajat, mutta edelleenkin äh, ei ole lähtenyt mitään raportteja Tyrstanin kautta ja Klausumissa on kuitenkin todettu, että tuloksia ei ole syntynyt ja vastuussa ovat erinäiset turvallisuusneuvoston jäsenvaltiot. Herra Ibrahimi on tällä hetkellä Egyptissä ja hän on todennut, tilanne ei ole pelkästään huono, vaan erittäin huono ja se on pahenemassa jatkuvasti ja jos tämä konflikti vielä kestää yli vuoden edelleen, se tulee aiheuttamaan 100 000 lisää kuoleman uhria siihen verrattuna, mitä nyt jo on saatu. Ajattelen Syyrian kansaa ja tilannetta Syyriassa se on muuttumassa kertakaikkiseksi helvetiksi. Tässä tilanteessa kansainvälinen yhteisö toimii ikään kuin olisi tilanne se, että tämä konflikti ei olisi koskemassa muita, muuta kuin Syyriä, mutta kuitenkin on olemassa eh, riskejä siitä, että voi koskea koko aluetta ja ajatellen myös kemiallisten aseiden käyttöä. Ja sitten ajatellen Ranskaa, Ranskan päättäväisyyttä, joka <clears throat> on eh, toiminut kuitenkin Assad pyrkii toimimaan vastustajan vastaan edelleen ja oppositio pyrkii koordinoimaan, organisoimaan toimijansa ja pyrkii saamaan aikaan sen, että hallitus kaatuisi. Tässä yhteydessä, herra puhemies, kansainvälisen yhteisön tulisi ryhtyä toimiin. Meillä eilen oli mielenkiintoinen keskustelu Malista, konfliktista, jossa voi olla hyvin kielteisiä vaikutuksia. Ja kansainvälinen yhteisö kuitenkin on pyrstynyt ryhtymään toimiin tässä yhteydessä täysistunnossa, kun olemme puhuneet tästä asiasta. Olemme puhuneet ranskalaisesta humanitaarisesta aloitteesta. Olemme puhuneet siitä mahdollisuudesta, että luotaisiin lentokieltoalue, mikä vaatisi tiettyä yksimielisyyttä turvallisuusneuvostossa, mutta on selvää, että täytyy päästä eteenpäin kuitenkin tässä tilanteessa. On myöskin selvää, herra puhemies, että tällä konfliktilla on humanitaarinen ulottuvuus. Haluan kiittää erityisesti Rova Georgieva hänen toimistaan tässä yhteydessä, mutta kuitenkin Euroopan unionin osalta voidaan, ei voida katsoa, että unioni ei pysty pelkästään vastaamaan tähän humanitaariseen riskiin, mutta odotetaan kuitenkin, että pystytään keskeyttämään tämä veden vuodattaminen, että löydetään välineitä, jotka voisivat todella saada päätökseen tämän häpeällisen tilanteen, ja että me olemme tilanteen tasalla ja että ylipäätään kansainvälinen yhteisö ja Euroopan unioni erityisesti pystyisivät lopettamaan kärsimyksen, jota tällä hetkellä kokee Syyrian kansa. Sosialistien puolesta kolme minuuttia Veronique de Keiser. Kiitoksia puhemies, kiitoksia rouva ministeri, kiitoksia, että olette täällä rouva Ashtonin puolesta. Tämä ei ole mikään helppo asia ja tämä on todellakin merkittävä alku. Tilanne ei ole helppo, sillä tämä kysymys ei ole helppo. Tässä viittaisin ystäväni Salafrankan puheeseen. Me eurooppalaiset, me tarvitsemme ehdottomasti tällä hetkellä yhteenvetoa diplomaattisesta ratkaisusta ja todellista analyysiä siitä, mitä kentällä tapahtuu. Me olemme tukeneet ja tuemme yhä eurooppalaista kantaa sitä, että teemme kaiken paitsi sotilaallisen väliintulon nykyisessä tilanteessa. Tällä hetkellä olemme lähteneet sellaisesta olettamuksesta, että sanktioiden kautta äh, Bashar al-Assad alkaa myöntyä, antaa periksi, mutta ei ole varmaa, että aika on tässä meidän puolellamme. Jos teette nyt yhteen vedon diplomaattisesta ratkaisusta, kuten näette, tässä on puhuttu puolesta miljoonasta pakolaisesta – kun näette, kuinka paljon kuolonuhreja on, tämä on järkyttävää, kuinka paljon verisiä iskuja on tapahtunut Aleppon yliopistossakin, ja nyt on terroristeja, jotka tulevat joko hallituksen puolelta tai ovat alkaiden osia. Ja te näette, että venäläisillä on vaikutusta Syyriassa ja he ovat nyt puolustamassa Bashar al-Assadia ja kun näette, kuinka Saudi-Arabia ja Katar toimivat. Tämä on tilanne, jossa kaikki osapuolet ovat tulleet mukaan Syyriaan sekautuneet tilanteeseen, kun tästä tilanteesta on tullut täysin sietämätön. En usko, että aika on nyt puolellamme. Ja kun näen näitä erityisedustajaa Brahimin ehdotuksia, hän antaa meille suunnitelman. Meillä on kahdeksan kuukauden suunnitelma, jossa olisi väliaikainen hallitus ja Al-Assad olisi asettu sivuun, mutta tässä ei ole todellista diplomaattista ratkaisua. Kentällä emme voi edes puhua vapaasta Syyrian armeijasta, kun näin näitä kuvia. Minä mietin, onko kyseessä vapautusarmeija, syyrialaiset, jotka minä tunnen niin hyvin, jotka eivät ole saaneet vapauttaan. Äh, onko tämä joukko heidän puolellaan vai onko tässä jonkinlainen salafistien tai muiden voima kyseessä. Me todellakin tarvitsemme B-suunnitelman. Minulla on vähän aikaa, haluaisin kiittää Rova Jälkivaat olette tehneet mahdollisimman paljon inhimilliseltä kannalta ja meidän eurooppalaisten täytyy toimia niin, että tämä toiminta ja inhimillinen humanitaarinen apu jatkuu. Meidän täytyy voida jatkaa humanitaarista apua ja haluaisin asettaa yksinkertaisen kysymyksen tämän yhteenvon lisäksi meillä on nyt viiden maan aloite lähteä kansainvälisen tuomioistuimen Syyrian tapauksen kohdalla, mutta mikä tilanne on Euroopan unionin suhteen? Tämähän on maiden aloite, mutta miten meillä te olette tästä? Meillä ei ole strategista visiota, me tarvitsemme sellaisen ja myöskin kriittisen analyysin diplomaattisen ratkaisun suhteen. Kiitoksia. Kiitos Veronique liberaaliryhmän puolesta kaksi minuuttia. Rova Schaake. Thank you, President, Minister, Commissioner, colleagues. Kiitos puhemies, kollegat, ministeri. On ikävää, että me emme käy tätä keskustelua Syyriasta itse korkean edustajan kanssa, mutta Toki eilen hän oli paikalla ja täytti velvollisuutensa kahden kuukauden viiveellä. Tärkeämpää on kuitenkin EUn vaikutus maailmanlaajuisesti hänen johdollaan. Korkea edustaja on nyt Kosovossa. Tämä maa muistuttaa meitä siitä, kuinka pitkät seuraukset konfliktilla voi olla. Jugoslavian konfliktissakin vei liian kauan ennen kuin EU toimi. Historia toistaa itseään. Tilanne on nyt jatkunut Syyriassa ilman, että kansainvälinen yhteisö olisi päättäväisesti toiminut EUn kerralla. Tämä on häpeällistä. Ihmisiä on tapettu. Tämä on ihmisten luoma katastrofi. Tuhannet ovat jättäneet maan, joutuneet jättämään kotiinsa. Talvi on tullut ja inhimillinen kriisi on muuttumassa myös todellakin aseelliseksi eh, sodaksi, jos emme puutu. Brahimi eh, työskentelee YK puolesta ja sitten Venäjän ja Yhdysvaltain edustajat ovat keskustelemassa – Tuloksia kuitenkaan keskusteluista ei ole saatu. Hälyttävää oli se, että EU oli poissa neuvotteluista. Missä me olimme komission jäsen, ministeri Creighton? Ainakin nyt pitäisi ryhtyä aloitteisiin niin, että YK on turvallisuusneuvoston päätöslauselma toimii niin, että apu pääsee perille ihmisille. Voisimme toimia niin, että apu todella pääsisi perille, ihmiset saisivat lääkkeitä ja ruokaa, perustarpeet tulisivat täytetyiksi. Miksi sitten Assadia ei voida viedä kansainväliseen rikostuomioistuimeen, kun vain yksi jäsenvaltio tätä vastustaa. Ihmiset palelevat, näkevät nälkään valtakoneiston alla. Meidän prioriteettinamme pitäisi olla lopettaa tappaminen ja inhimillinen tragedia, katastrofi. Me olemme kovin vielä kaukana tavoitteista tällä saralla. Kiitos. Vihreiden nimissä kolme minuuttia kollegamme Ellen Flotre. Kiitoksia puhemies. Puhuimme 12. joulukuuta kello 22 viimeisen kerran Syyriasta ja Rova Masmunin kanssa puhuimme näistä inhimillisistä katastrofeista, jotka valitettavasti nyt kuukautta myöhemmin ovat toteutuneet. Minä uskon todellakin, rouva ministeri, että meidän ei täydy tässä pitäytyä tähän tilanteeseen, sillä muutoin nämä hirvittävät ennustukset tulevat toteutumaan muutamassa kuukaudessa. Meidän täytyy nyt muuttaa toimintaa. Myöskin humanitaarisen avun suhteen olemme todenneet, että se on tärkeää, sillä se vaikuttaa vasta 53 prosenttia kansainvälisestä avusta, mutta tämä humanitaarinen apu jakautuu erittäin huonosti, erityisesti kahdenvälinen eurooppalainen apu, sillä Britannia tarjoaa lähestulkoon puolet tästä eurooppalaisesta kahdenvälisestä avusta. Meillä on myöskin kuljetusongelmia, sillä ähm, tämä humanitaarinen apu kulkee punaisen puolikuun kautta, jolla on yhteyksiä hallitukseen. Ja halusin kysyä, kuinka tällainen hallitus, joka pommittaa esimerkiksi systemaattisesti leipomoita luodakseen nälkää, voi mm, reilulla tasapainoisella tavalla jakaa tätä humanitaarista apua, jota me tarjoamme. Ja tässä me tarvitsemme monien yhteisöjen apua. Tämä kansa, joka ei saa meidän humanitaarista apuamme, sen tulisi meitä auttaa ja toivon, että me järjestämme kokouksia, joka on keskittynyt tähän kysymykseen. Euroopan unionin täytyy pohtia tehokkaita humanitaarisen avun muotoja. Sitten nämä pakolaiset. Olen pahoillani, mutta meillä on ongelmia, joita 12. joulukuuta totesimme tällä hetkellä Eurooppaan. Jotta pääsisi syyrialainen pakolainen, hän joutuu kulkemaan salakuljettajien verkon kautta. Ja syyrialaisella passilla ei laillisesti pääse Eurooppaan, nyt niin joutuu käyttämään vääriä papereita saadakseen kansainvälistä suojelua. Ja vain lopultakin sellaiset perheet, jotka ovat hyvin rikkaita, jotka ovat Puolassa leireillä, ovat ostaneet Turkissa äm, 46 000 eurolla väärennettyjä papereita, jotta pääsisivät Eurooppaan. Koska me luomme väliaikaisen vastaanottojärjestelmä. Meillä on direktiivi, joka käsittelee tällaista väliaikaista vastaanottomenetelmän käyttöä. Meidän ei myöskään pidä tässä äm, aseiden myyntiä äm, koskettavaa kieltoa pitää nykyisellään. Tämä koskettaa Persianlahden alueen maiden Äh, aseiden vientikieltoa ja eräät maat ovat kieltäneet aseiden viennin, mutta tulos on päinvastainen kuin toivottu. Tilanne on hyvin paradoksaalinen. Minä toivon, että 31. tammikuuta neuvosto keskittyy näihin kysymyksiin, sillä tällä hetkellä me luomme päinvastaisen tuloksen kuin toivottu. Meidän täytyy olla hyvin tarkkoina siinä, mitä Turkissa tapahtuu, PKK-neuvottelujen suhteen. Meidän täytyy todellakin ponnistella, että näissä onnistutaan. Näillä voi olla alueellinen dominovaikutus, joka voi vaikuttaa alueeseen erittäin suuresti. Me toivon, että Euroopan unioni sitoutuu tähän työhön. Kaksi minuuttia konservatiivien reformistien puolesta herra Chanok. Puhemies, rouva ministeri, on vaikea uskoa, että Syyrian konflikti on nyt jo kestänyt kaksi vuotta. Niin monia ihmisenkin on menetetty, niin vähän on saavutettu ajatellen rauhaa ja että saataisiin aikaa vakautta lähittinen maahan. Eilen ihmisiä tapettiin Alepon yliopiston kampuslaitoksessa pommiiskussa. On nousemassa hyvin tuttu malli, jossa jokainen osapuoli syyttää toista. Kuitenkin tässä sodassa on olennaista se, että kumpikin osapuoli itse asiassa nyt on saanut syytöksiä raakuuksista. Täytyy olla hyvin varovainen siinä, miten tuetaan oppositiojoukkoja, ennen kaikkea oppositiivisia jihadin joukkoja. Mutta on välttämätöntä, että, eh, että moraalisesti korruptoitunut presidentti luopuvirasta, hän on murhannut eh, siviilejä ja hän on vastuussa noin 60 000 ihmisen kuolemasta. Nyt kuulemme huhuja, että Iranin eh, Hisbollah on järjestämässä taistelijoita suojelemaan, puolustamaan hallitusta. Joka tapauksessa mikä ratkaisu, joka merkitsi sitä, että hän jäisi virkaan, on asia, jota länsi ei voi hyväksyä. Meidän täytyy siis jatkaa painostusta, jotta tämä hirvittävä konflikti päättyisi. Olisi hyödyksi, jos Kiina ja Venäjä, jotka ovat pyrkineet jatkuvasti estäneet pääsylmät YKssa ja jotka ovat hyödyntäneet asemaansa talouspolitiikassa, että ne pystyisivät pääsemään sopimukseen EUn ja Yhdysvaltojen kanssa tässä asiasta. YK edustaja Ibrahimi sanoi, että Venäjä on hyvin on halukas ratkaisemaan konfliktin, mutta on tärkeää, että Moskovasta saataisiin myöskin tekoja sanoja lisäksi. Olisi tärkeää saada aikaan rauhansuunnitelma ja siirtymäkauden hallitus. On tärkeää, että vähemmistöt, missä kristityt saataisiin toteuttamaan toimensa siitä, että voisivat elää turvallisuudesta ja ilman, että olisi heidän elämänsä häiritään. Ja nyt vapaa demokratian Euroopan ryhmän puolesta puolitoista minuuttia kollega Belder. voorzitter. 2013 Kiitos puhemies. 2013 on reaalipolitiikan vuosi. Meillä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Joko pitäisi kor- turvautua sotilaallisiin keinoihin, jotta Bashar al-Assad saadaan pois vallasta, ja tämä tarkoittaisi sitten sivilisodan sisällissodan jatkua, infrastruktuurin tuhoutumisen jatkumista ja humanitaarista katastrofia. Ei pidä myöskään unohtaa, että epävakaus ulottuu myös naapurimaihin. Pidämme prioriteettina sisällissodan lopettamista. Tämä tarkoittaa kuitenkin poliittista dialogia valtakoneiston kanssa. Toivottavasti neuvosto kuuntelee. Tämän pitäisi olla EU-ssa eh, e prioriteettina niin, että tukisimme oppositiota Syyriassa – Haluaisin tietää, minkälaisia yhteyksiä äh, vaalitaan. En ole kuullut oikeastaan tästä lainkaan. Millä tavalla pyritään rauhanomaiseen ratkaisuun? Me emme halua, että tilanne ikään kuin balkanisoituu Syyriassa. Todellakin nyt puhutaan reaalipolitiikasta ja toivon, että jonkinlaista selkeyttä saadaan tähän keskusteluun. Gracias, señor Belder. Kiitos, herra Belder. Nyt kaksi minuuttia. Marissa Matias, vasemmiston konservatiivisen ryhmän puolesta. Kiitoksia, puhemies. Hyvä ministeri. Meille kerrottiin tällä viikolla YK on taholta, että 100 000 ihmistä saattaa kuolla tänä vuonna Syyriassa. Tuhansia ja tuhansia pakolaisia on jo, eikä ole arvioita siitä, kuinka paljon niitä vielä on tulossa. Meillä on hyvin dramaattinen, huolestuttava tilanne, mutta tämä on enemmän kuin dramaattinen tilanne. Tämä on kansainvälisen yhteisön epäonnistuminen kansainvälisen yhteisön ja sen eri organisaatioiden, kuten Naton epäonnistuneen tai YK tai Euroopan unionin. Näemme Syyriassa tilanteen, joka pahenee nopeammin ja nopeammin, ja tuhansia siviilejä kuolee. Tämä on tragedia, jonka Assadin kylmä epädemokraattinen hallinto aiheuttaa. Monet Euroopan maat, jotka ovat sitä tukeneet, jakavat vastuun, kuten myöskin maan sisäiset ryhmät. Arabi kevään alkaessa Al-Qaidan rahoittavat ryhmät liittyvät liikkeeseen. Niillä oli hyvin vähän mitä tekemistä demokratian kanssa. Syyria ei kärsi vain sisällissodasta, mutta myöskin ulkopuolisten voimien sekaantumisesta tilanteeseen. Kansainvälisen yhteisön tulisi päättää tämä. Rauha on etusijalla. Sota pitää saada loppumaan kertakaikkisesti. On aika, että Euroopan unioni luo omaa demokratiaa ja rauhaa tukevaa politiikkaansa Lähi-idässä sen sijaan, että se vain seurailisi politiikkoja, jotka ovat jomman komman puolen värittämiä opportunistisista syistä. Nämä ongelmat eivät vaikuta vain Syyriaan, ne voivat leviämään koko alueelle. Siksi... Puolitoista minuuttia kollega Philip Kleis sitoutumattomien parlamentin jäsenten puolesta. Yhä selvemmäksi on käymässä, miten ihastus arabi tässä parlamentissa ei ollut asianmukaista. Se oli melko naivia. Se oli ideologista sokaistumista, mikä on nyt todettavissa oli yksi maallinen diktatuuri ja sen tilalle on nyt tulossa vielä pahempi islamilainen sarjadiktatuuri. Egypti on tästä hyvä esimerkki ja on aika outoa ja yllättävää, että tänä viikonloppuna sai kuulla, että Euroopan unioni asettaa 5 miljardia muslimiveliskunnan hallituksen käyttöön Egyptissä. Myös Syyriassa on vaara siitä, että tämä sama tapahtumaketju toistuu. Haluaisin tot- painottaa sitä, että Assadin hallituksen julmuudet ovat julmuuksia, jotka on tuomittava. Ja meidän todellakin täytyy pyrkiä välttämään sitä, että Al-Qaida tai sen liittolaisryhmät voisivat Syyriassa saada jalansijaa. Assadin hallituksella ei ole enää mitään kuitenkaan yksinoikeutta julmuuksiin. Oppositioryhmät ovat myös vastuussa verenvuodotuksesta tai siitä, että ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. On tärkeää, että Eurooppa ottaa nämä asiat huomioon. Kiitos tästä puheenvuorosta. Näin nyt päättyy sitten äh, tämä puheenvuorojen sarja, jotka ryhmien edustajat pitivät. Ja lopuksi annamme tässä ensin puheenvuoron komission jäsenelle, komission jäsen Georgievalle, koska erilaiset kollegat ovat puhuneet teidän hyvästä toiminnastanne. Ja sen jälkeen puhuu ministeri Creighton, joka reagoi neuvoston, anteeksi, komission varapuheenjohtaja unionin korkean edustajan puolesta, jota hän tällä hetkellä edustaa. Nyt siis aluksi puheenvuoron saa Rova Georgieva. Thank you very much, uh, Kiitos puhemies. Salika minun aloittaa humanitaarisella kriisillä Syyriassa ja mihin suuntaan se on menossa valitettavasti. Se on menossa pahasta pahempaan. Ja kuitenkin niin, että kaikkein pahin on vielä tulossa. Olemme nähneet viime viikkoina hyvin huomattavaa olosuhteiden huonontumista Syyriassa johtuen kolmen tekijän yhteisvaikutuksesta. Ensinnäkin siitä, että taistelu on käynyt intensiivisemmäksi. Toiseksi Taloudelliset olosuhteet ovat nyt suorastaan katastrofaaliset. Ja kolmanneksi talvi ja valitettavasti tänä vuonna voimakkaampana ja ankarampana kuin tavallisesti vaikuttaa ihmisten olosuhteisiin. Taistelu ei ole pelkästään muuttunut intensiivisemmäksi, vaan yhä useammin tapahtuu julmuuksia. Ja kun Assadin hallitus on se, joka, joka kantaa vastuun suurimmasta osasta niitä, on myös julmuuksia, joita toinen osapuoli tekee. Tämä tekee olosuhteet humanitaarisen avun toimittamiselle erityisen vaikeiksi. Toiseksi se, mikä nyt vaikuttaa ihmisiin myös, on sellaiset tekijät, jotka liittyvät polttoaineen ja elintarvikkeiden hintojen nouseminen ja myöskin elintarvikkeiden puute. Nyt on nimittäin nälänhätää nähtävissä sellaisissa paikoissa, joissa on erityisen intensiivisiä taisteluja, kuten Aleppo, Homs, Hama. Näissä olosuhteissa me teemme kaiken voitavamme saadaksemme avun perille ihmisille. Ja haluaisin erityisesti tarttua kommenteihin, joita rouva Flotre teki siitä, miten e, Euroopan tuki toimii Syrjässä. Aivan kriisin alusta lähtien, aivan sen varhaisesta päivistä lähtien, me olemme kolmella eri tavalla olleet johtava rahoittaja, se avunantaja, joka on läsnä paikan päällä ja myöskin aktiivisesti ajaa humanitaarisia asioita humanitaarisen, Syyrian humanitaarisen foorumin kautta, joka on tavannut seitsemän kertaa. Ja kertakerran jälkeen olemme pyrkineet vetäen mukaan opposition saada ö, erityisen humanitaarisen roolin esille niin, että ihmiset eivät kuole siksi, että on ö, tietämättömyyttä siitä, että on olemassa tiettyjä määräyksiä. Se, että me olemme kiinni asioissa olemme pystyneet saamaan yhteyttä Syyrian väestöön, jota tämä erityisesti koskettaa erityisesti. Aluksi Assad sali vain kansainvälisen punaisjärjestin komitean Syyriassa. Meidän väsymätön asioiden ajamisemme on saanut aikaan sen, että kahdeksan kansainvälistä kansain, kansalaisjärjestöjä nyt voi toimia Syyrian sisällä ja yli 90 kansalaisyhteiskunnan järjestöä, yhteisöjen, eri yhteisöjen järjestöä ovat saaneet luvan saada aikaan toimituskanavan humanitaariselle avulle Syrian punaisen ristin punaisen puolikuurin vaikkakin Assad haluaisi, että sellainen punainen puolikuuri olisi ainoa väline, jonka kautta apua toimintaa, mutta olemme kuitenkin päässeet tämän ohitse. Ja yksi kolmesta syyrialaisesta saa nyt apua sen vuoksi, sen ansiosta, mitä me teemme. Luvut on mainittu, mutta että se, mitä me teemme, saadaksemme lisää tilaa, mahdollisuuksia humanitaarisen työn harjoittajille. Olemme olleet tekemisissä opposition kanssa. Meillä on ollut lukuisia kokouksia opposition Kairossa olevan edustuksen kanssa ja voin vakuuttaa teille, että olemme käyttäneet kaikkia mahdollisia kanavia saadaksemme väestölle apua eh, Syyrian sisällä, samoin kuin myöskin pakolaisille, joiden määrä kasvaa. Olen käynyt alueella kaksi kertaa ja on sydäntä särkevää nähdä, mitä on tapahtumassa. Mä puhuin nuoren tytön kanssa Syyriasta, joka on nyt pakolaisena Jordaniassa, joka oli ollut kahteen vuoteen koulussa – ja ajattelen elämiä, elämiä, elämiä jotka on tuhottu. En pelkästään ihmisiä, jotka ovat kuolleet, vaan ihmisiä, joiden tulevaisuus on haudattu tässä järjestelmässä. Syyrian koulutusjärjestelmä on kadonnut. Yli 700 koulua toimii nyt majapaikkana ihmisillä, jotka ovat jättämään kotinsa. Terveydenhuoltojärjestelmä on poissa. Ei auteta pelkästään enää haavoittuneita, vaan myöskin eh, kaikki rokotusohjelmat ovat keskeytyneet joten me olemme kohtaamassa vakavan humanitaarisen kriisin ja on ehdottoman tärkeää, että teemme kovasti työtä niin, että tämä kriisi saataisiin päättymään. Se ei on kuitenkin asia, josta ovat vastuussa poliitikot eivätkä, human, eivätkä humanitaarisen työntekijät, jotka ovat puhuneet sotilaisesta vaihtoehdosta. Me olimme mukana Libyan kriisissä. Minä voin kuitenkin sanoa, että Libya ei ole Syyriaa. Kun puhun ihmisten kanssa alueella, he sanovat, että jos olisi sotilaallisia toimia, ne johtoisivat mahdollisesti johtamassa siihen, että kemiallisia aseita käytetään, käytetään mikä johtaa semmoisiin pahempaan tulokseen. Joten sosiaalinen ratkaisu ei tuo tuloksia, jotka voisivat parantaa olosuhteita. Poliittinen ratkaisu on se, jonka puolesta meidän kaikkien nyt täytyisi toimia jota meidän täytyy kaikkien eh, kiirehtiä. Haluaisin lopuksi todeta, että me olemme olleet mukana varmistamassa se, että, että olisi korkean tason eh, toimintaa eh, humanitaarisen kriisin osalta. Pääsihteeri tulee olemaan paikalla kokouksessa, jota pidetään Kuveitissa 30. tammikuuta. Me olemme huolehtineet siitä, että tämä kokous pidetään, koska tarvitaan rahoitusta, jonka, jota vielä ei ole, se on suuruus on että sitä ei vielä ole saatavilla, mitä tulee 23-27 jäsenvaltiosta ovat eh, hyvin avokätisesti antaneet tukea, apua Syyrian kansalle. Me olemme nyt käyttäneet kahteen otteeseen sivilisoiluvarat ja nyt eh, monet maat ovat antaneet tukea Turkille ja Jordanialle, kahdeksan jäsenvaltiota. Me kuitenkin tarvitsemme, että kaikki ovat nyt mukana toiminnassa, koska valitettavasti poliittinen ratkaisu, joka on ainoa tie eteenpäin, ei vielä ole näköpiirissä. Pelkään, että ne merkitsee hirvittävää kärsimystä miljoonille syyrialaisille ja hirvittäviä riskejä siitä, että tämä saattaa levitä myös naapurimaihin. Haluan vakuuttaa tälle talolle, että komission humanitaarinen joukkue on ollut aktiivinen. Meillä on, äh, minulla on henkilöstössä, jotain ammuttu. 50 ihmistä on kuollut, kun ovat humanitaarista työtä. Monet ovat haavoittuneet. Me olemme kuitenkin päättävästi jatkaneet äh, toimintaa, toimineet sen puolesta, että Eurooppa on sitoutunut kärsimyksen lopettamiseen. Olemme pyrkineet auttamaan viattomia ihmisiä mahdollisimman suurella sitoumuksella. Kiitos komission jäsen. Ja nyt äh, keskustelun päätteeksi saa puheenvuoron ministeri Creighton. Olkaa hyvä. Thank you very much and I'd like... Kiitoksia hyvin paljon. Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia jäseniä näistä hyvin rakentavista puheenvuoroista. Uskon, että me kaikki jaamme todellisen hyvin syvän huolen ja kiireellisyyden tunteen kun pyrimme käsittelemään tätä hirvittävää tilannetta. Uskon, että se hyvin tässä komission jäsenen puheenvuorossa tuli esiin. Tämä tulee vaatimaan päättäväisyyttä ja yhteistyötä kaikkien toimielinten välillä ja myöskin kansainvälisen yhteisön piirissä, jotta löytäisimme lopullisen poliittisen ratkaisun, kuten komission edustaja sanoi. Puheenvuorossani Haluaisin vain vastata eräisiin asioihin, jotka tulivat esiin puheenvuoroissa. Pahoittelen, jos jokin asia jää nyt vastaamatta. Aivan aluksi haluaisin tukea näiden hirvittävyyksien tuomitsemista, niiden tapahtumien, joita Aleppon yliopistossa tapahtui eilen. Uskon, että me jaamme kaikki tämän tuomitsevan tunteen ja olen myöskin edustaja Salafrankan kanssa samaa mieltä siitä, että tämä mahdollinen katastrofi, kuolonuhrit ja humanitaarisen kriisin syveneminen on mahdollista, jos tämä kriisi jatkuu loputtomasti tulevaisuuteen. Tämän vuoksi meidän täytyy nyt toimia erityisesti vastauksena kysymykseenne neuvotteluista Genevessä neuvottelu joka järjestettiin. Euroopan unioni ei ollut paikalla. Kyseessä oli toinen kokous ähm, edustaja Brahimin äh, Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä, ja tämä oli edustaja Brahimin aloite. Hän halusi luoda erityistä dialogia näiden kolmen toimijan välille. Me ymmärrämme tämän, mutta me olemme jatkuvassa yhteydessä luonnollisesti lähettiläs Brahimiin ja hänen tiimiinsä ja jatkuvasti meitä pidetään ajan tasalla edistyksestä, jota hän on saanut keskusteluissa ja dialogissa. Ja tämä luonnollisesti on Euroopan unionin sitoumus. Me pyrimme sitoutumaan kaikilla mahdollisilla tavoilla, kun on mahdollisuus tukea työtä. Sitten edustaja Kiisarin kysymyksen vastauksena Euroopan unionin osallistuminen kaikkiin ponnistuksiin sekä Genevessä että New Yorkissa äh, on ollut syvä ja näin tulee olemaan tulevaisuudessakin. Sitten edustaja Shake ja edustaja Flötre me kaikki tiedämme puutteet, joita on olemassa yhteisten ponnistelujemme alalla, diplomaattisella tai poliittisella alalla. Tämä ei ole täydellinen prosessi, se on selvää, mutta uskon, että tilannetta ei voida yksinkertaistaa, kuten välillä olisi helppo ajatella. Meidän täytyy tarkastella kaikkia mahdollisia näkökulmia, aspekteja, kaikkia mahdollisuuksia tehdä kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyötä, kuten komission jäsen tässä mainitsi, ja muiden siviiliorganisaatioiden kanssa tehtävää yhteistyötä, kuinka voimme tukea niitä, kuinka voimme varmistaa sen, että humanitaarinen apu menee perille siviileille, jotka kärsivät monista erilaisista syistä, joita täällä jäsenet ja komission jäsen mainitsivat. Tähän ei pienimpänä liity se, että sääolosuhteet ovat vaikeat. Hyvin konkreettisella ja koordinoidulla tavalla me pyrimme tekemään kaiken mahdollisen, että voisimme tukea siviilejä kentällä. Tämän sitoumuksen täytyy muuttua käytännöksi ja näitä askeleita Euroopan unioni on ottanut ja me tulemme tulevaisuudessakin niin tekemään. Yhteenvetona haluaisin Voin sanoa, että yhteistyö Euroopan parlamentin ja toimielinten välillä on erittäin tärkeää, jotta voisimme jatkaa päivittäistä työtä humanitaarisella alalla ja poliittisella alalla. Meidän täytyy tarjota kaikkia mahdollisia mahdollisuuksia opposition auttamiseksi ja tuen tarjoamiseksi, jotta voisimme paremmin auttaa siviilejä. Tämä on erittäin kiireellinen, tärkeä asia tulemme keskustymään siihen, kuinka voisimme toimia tehokkaammin. Meillä tulee olemaan mahdollisuus uudelleen arvioida sanktioita äh, seuraavassa ulkoasiainministeriön neuvostossa ja alueellinen yhteistyö, siihen liittyvä äh, työ on myöskin käynnissä, jotta voisimme varmistaa sen, että tämä monien jäsenten mainitsema uhka siitä, että kriisi leviää lähialueille, ei toteudu ja me tulemme tekemään kaiken mahdollisen tämän eteen ja varmistamaan sen, että voimme vakauttaa aluetta. Olemme kaikki samaa mieltä, että tämä alue on erittäin räjähdysherkkä. Kiitoksia. Kiitos, Suomen ministeri. Tällä puheenvuorolla päättyy tämä keskustelu ja siirrymme seuraavan asiaan estyslistalla, joka on yhteiskeskustelu EUn ja Irakin välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta.